Tekstit ovat teille jaettu. Onko teille huomatettavaa asiasta? Ei ole huomautettavaa. Näin ollen pöytäkirja on hyväksytty. Muutamia huomioita näin istunnon alkuun. Tänään on Eurooppa-päivä. Olen, kuten tiedätte,